Uh, ladies and gentlemen, could I invite you to take your seats um, and uh, welcome to uh, the... Haluan toivottaa teidät tervetulleeksi tämän viikon kokouksemme toiseen päivän alussa. Kuten tapanamme on, niin tämäkin kokous lähetetään verkossa, eli kaikki te siellä koto, kotikatsomossa, jotka olette lokkautuneet sisään parlamentin nettisivuille, niin toivotan teidät tervetulleiksi. Ja voitte myös sisämarkkinavaliokunnan kuukausittaisen ö, uutislehtisen lukea ja näette myös valiokuntamme työsuunnitelman vuodelle 2011, joten voitte sen sieltä ladata. Ja jos teistä tulee sisämarkkinavaliokunnan ystävä, ja nyt puheenjohtaja mikrofoni katkesi taikka mulla. Sorry, the microphone went off. Puheenjohtaja toteaa, että mikrofoni meni pois. Toivottavasti kuulitte nyt kuitenkin tämän pienen mainospätkän, jonka tuossa kerroin teille. On erittäin suuri ilo toivottaa toivottaa lämpimästi tervetulleeksi tähän kokoukseen Zoltan Sefari, joka on Unkarin talousministeri, ja hän on mukana sisämarkkinakysymyksissä. Hän on varsinainen sisämarkkinaintoilija. Budapestissa syksyllä kävin hänen kanssaan illallisella, ja siellä me kävimme hyvin eloisaa keskustelua asioista, joiden parissa teemme työtä, muun muassa tämä Single Market Act, sisämarkkinasäädösasiakirja. Ja on oikein mukavaa, että ihan näin puheenjohtajuutenne alkumetreillä halusitte tulla vieraksemme tähän valiokuntaan. Tiedän, että olette kiinnostunut monista muistakin kysymyksistä, mutta me toivotamme teidät erityisesti tervetulleeksi tämän valiokunnan työn e, innostuneena seuraajana. Joten mielelläni annan teille nyt puheenvuoron sen jälkeen kollegat voivat esittää teille kysymyksiä. Saatte puheenvuoron. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja, hyvät kuulijat. Ennen kuin menen eri asiakokonaisuuksien yksityiskohtiin, haluaisin hiukan laajemmin kertoa teille siitä, mitä puheenjohtaja ja kautemme aikana aiomme tehdä, koska uskon, että rahoituskriisistä voidaan oppia monia läksyjä, eikä kukaan ole vielä vastannut näihin haasteisiin. Jotkut läksyt ovat ihan selviä. Ensinnäkin tarvitaan läheisempää yhteistyötä vero- ja ta- rahapolitiikassa, talouspolitiikassa, koska meillä on nyt erilaisia epätasapainoisuuksia. On kuitenkin myös vähemmän ilmiselviä, mutta tärkeitä ajatuksia. Haluaisin kiinnittää huomionne kolmeen tärkeimpään seikkaan. Ensinnäkin samalla kun keskitymme fiskaaliseen politiikkaan ja kriisin hallintaan, meidän tulisi myös ponnistella kilpailukyvyn parantamiseksi, koska jos emme paranna Euroopan talouden kilpailukykyä ja jos emme saa aikaan kasvua, emme voi ratkaista pitkällä tähtäyksellä näitä fiskaalisia epätasapainoisuuksia. Me, meillä on uudenlaisia kasvun lähteitä. Innovaatiot muun muassa ovat erittäin tärkeä moottori inhimillisten ja luonnon resurssien hyväksikäyttäminen on sekin hyvin tärkeää ja tällä tavalla voidaan saada vihreämpi tulevaisuus. Sitten <clears throat> meidän täytyy muistaa, että elpymisen ja kasvun täytyy olla kestävää. Tietenkin muitakin läksyjä kriisistä voidaan oppia. Ne voidaan kuitenkin summata yhteen yhdessä lauseessa. Talousongelmat eivät koskaan aloita, ala taloudesta, vaan niillä on yleensä juurensa politiikassa ja ihmisen, ihmisluonteessa, eivät ne myöskään pääty talouspolitiikkaan. Ne edellyttävät poliittisia vastauksia niin jäsenvaltioista kuin Euroopan unionistakin. Jos me haluamme etsiä vastauksia näihin haasteisiin, niin kaikkein suurin haaste on se, että me tarvitsemme kapasiteettia nähdä sekä metsän että puut yhtä aikaa. Me eurooppalaiset tarvitsemme jonkinlaisen vision ylhäältä alaspäin ja sitten yksityiskohtien pitää kummuta alhaalta ylöspäin. Me tarvitsemme vision Euroopalle 2020. Se on paljon enemmän kuin vain Lissabonin strategian seuraaja. Se on kohdennetumpi, se edellyttää selkeitä toimia ja tavoitteita. Se edellyttää vahvan hallituksen ja selkeät uudistusnäkymät sekä Euroopan että jäsenvaltioiden tasolla. Jos katsomme puita, niin nähdään tämän eurooppalaisen talouden ohjauskauden, johon liittyy selkeä ex-ante-ulottuvuus, kun puhutaan talouden hallinnoinnista. Ecofinilla on tässä ohjaava, johtava rooli ja muilla neuvoston muodostelmilla on oma roolinsa. Tällä tavalla kilpailukykyneuvostolkin tulee käymään strategista keskustelua, joka perustuu vuosittaisen kasvututkimuksen löydöksiin ja Eurooppa-neuvoston suuntaviivoihin. Meidän tärkein tehtävämme on varmistaa johdonmukaisuus eri aloitteiden välillä, kuten muun muassa integroidun teollisuuspolitiikan ja innovaatioiden välillä. Kun katsomme näitä puita, niin näemme erilaisia asiakokonaisuuksia eri neuvoston muodostelmissa, joilla on pidempi historia, jotkut heijastelevat lähiaikaisempia kehityskulkuja. Kansalaiset ja liike-elämä odottavat meiltä sitä, että murramme ne jumitilanteet, jotka edellyttävät toimintaamme ja vastaamme haasteisiin. Hyvät kuulijat, jos nyt siirryn kilpailukykyneuvostoon, niin haluaisin esittää kaksi pääperiaatetta – joita haluaisin viedä eteenpäin puheenjohtajakauden aikana. Olen sitä mieltä, että ne ovat erittäin tärkeitä, kun halutaan tasoittaa tietä elpymistä kohti. Ensimmäinen periaatteeni on yksinkertainen. Tehkäämme liiketoiminta halvemmaksi. Pitää päästä eroon e- esteistä, pitää saada aikaan olosuhteet, joissa yritykset voivat toimia huokeammin. Se on erittäin tärkeää, jos halutaan elpyä, halutaan uusia työpaikkoja ja kasvua. Me emme tarvitse enää yksityiskohtaisempaa sääntelyä, päinvastoin meidän täytyy päästä eroon erilaisista esteistä. On kuitenkin sellaisia asioita, jotka asettavat haasteita. Meidän täytyy ratkaista konflikteja, meidän täytyy kattaa hallinto, kustannuksia. Talousteoriassa näitä kutsutaan transaktiokustannuksiksi. Me emme halua tuhlata resursseja, siksi talouspolitiikan tekijöiden täytyy aina kysyä itseltään seuraava kysymys. Auttavatko meidän toimemme liike-elämää keskittymään kasvun tiehen? On useita alueita, joilla meillä on hyvä mahdollisuus vastata selkeällä kyllä-vastauksella. Kolme esimerkkiä. Kun sisämarkkinasäädös lanseerattiin uudestaan, niin se tarkoitti sitä, että eurooppalaisten poliitikkojen tuli tehdä työtä sen eteen, että liike-elämän kustannukset menisivät alas. Sitten tämä yhtenäinen patentti tekee innovaatioista vähemmän kalliita ja lupaavampia ajatusmarkkinoilla, ideamarkkinoilla. Eurooppalaisen yksityisyrityksen ohjesääntö olisi omiaan poistamaan hallinnollisia esteitä. Mitä tulee eh, transaktiokustannuksiin, niitä täytyy vähentää, jotta liiketoiminta olisi huokeampaa. Me emme voi viedä eteenpäin sisämarkkinoita, että markkinat ovat tilkkutäkkimäisiä. Ja siksi toinen ohjenuorani onkin se, että me tarvitsemme sellaisia politiikkoja, jotka puuttuvat tähän markkinoiden tilkkutäkkimäisyyteen ja vääristymiin. Adam Smithin ajoista alkaen olemme tienneet, että työ on vaurauden lähde. Kuitenkin tiedämme myös sen, että työn jakaminen, ähm, jakamiseen vaikuttaa se, miten markkinoita hallinnoidaan. Me voimme kyllä tukea Keynesiä äh, työn jaon osalta vain siinä tapauksessa, että tilkimme markkinoiden, tilkitsemme markkinoiden tilkutäkkimäisyyden koska tällainen fragmentoituminen estää yrityksiä saavuttamasta mittakaavaetuja. Se estää kasvua ja työpaikkojen luomista ja estää myös kuluttajien suojaa. Markkinoiden fragmentoituminen tarkoittaa sitä, että me vähennämme omaa kasvun ja työpaikkojen luomisen potentiaaliamme. Talouspolitiikot poliitikkojen tulisi aina kysyä itseltään, että avittavatko meidän työmme liike-elämää puuttumalla markkinoiden tilkkutäkkimäisyyteen vai eivätkö. Meillä on useita aloja, joissa voimme vastata selkeästi, että kyllä. Tuotteiden ja palveluiden liikkuminen rajojen yli on yksi Euroopan perusvapauksista, ja tarvitsemme lisää politiikkoja, jotta voimme estää markkinoiden tilkkutäkkimäisyyttä palvelumarkkinoiden alalla. Meidän täytyy johdonmukaisella tavalla toteuttaa kaikissa jäsenvaltioissa palveludirektiiviä. Se on tärkeä askel kohti hyvin toimivia sisämarkkinoita, kun puhutaan palveluiden tarjoamista, va, tarjoamisesta vapaasti yli rajojen. Eurooppa tarvitsee markkinarelevantteja standardeja, joiden avulla saadaan hyvä tasapaino eurooppalaisen ja kansallisen ulottuvuuden välillä. Ja erityisesti pitää kiinnittää huomiota siihen, että standardoiminen on huokeampaa ja helpompaa pk-yrityksille. Jos halutaan parantaa kilpailukykyä, niin voidaan parantaa myös kuluttajien luottamusta sisämarkkinoilla. Mutta jos ensimmäinen periaatteeni muutetaan sanoista teoiksi, eli että liiketoiminta halutaan, liiketoiminta halutaan halventaa, niin meidän tulisi perehtyä tärkeän asiakirjan, nimittäin sisämarkkinasäädökseen. Sisämarkkinat ovat Euroopan unionin ydin ja olennainen asia. Se, että meillä on puolen miljardin kansalaisen markkinat, niin se tuo muassaan tärkeitä etuja, mutta jos me haluamme kapitalisoida nämä edut, me tarvitsemme toimia. Ihmisten täytyy päästä vapaille markkinoille, meidän, meidän täytyy toimia, jotta poistamme markkinoiden esteitä kun teknologia kehittyy aivan ennennäkemättömällä vauhdilla ja muokkaa meidän elämäämme ennennäkemättömällä tavalla, sisämarkkinoista tulee jatkuvasti kehittyvä asia. Nyt vietämme vuonna 2012 20. sisämarkkinoiden merkkipäivää. Ja Unkari pyrkiikin korostamaan sisämarkkinasäädöstä antaa sille prioriteettiaseman ja valvoo sitä konsultaatiota, jonka komissio on aloittanut. Ja pyrimme myös ohjaamaan ministerineuvostoa, jotta voimme antaa osviittaa komissiolle maaliskuussa. Ja todennäköisesti myös pyrimme vaikuttamaan toukokuussa neuvoston päätelmiin ja haluamme tehdä myös yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa, jotta voimme puuttua sisämarkkinoiden pullonkauliin, kauloihin. Me haluamme myös puuttua tuleviin komission ehdotuksiin, jotka liittyvät sisämarkkinoihin. Ja toivottavasti voimme piakkoin nähdä kolme sisämarkkinapaketin parlamentin mietintöä hyväksyttävän. Sitten tämä patentti. Kun ehdotamme, kun Mario Monti ehdotti uutta strategiaa sisämarkkinoille, hän totesi, että että se, että EUn patentista ei ole onnistuttu saamaan yksi yhteisymmärrystä, niin se on erittäin tärkeä puuttuva rengas sisämarkkinoiden historiassa. Meidän täytyisi nyt puuttua tähän, tarttua tähän hetkeen ja päästä eroon tästä pattitilanteesta. Joskus tulee viipeitä, mutta jos aikaa menetetään, emme saa sitä koskaan takaisin. Angela Merkel sanoi tässä hiljan, että voimme ylläpitää Euroopan vaurautta vain, jos olemme maailman innovatiivisin alue. Olen samaa mieltä siitä, että jos meillä ei ole yhteistä patenttijärjestelmää, joka tuo muassaan kustannustehokkuutta ja oikeudellista varmuutta, niin me emme voi saavuttaa tällaista kunnianhimoista tavoitetta – patentit ovat muutakin kuin vain välineitä kapitalisoida Euroopan innovatiivista kapasiteettia. Laajemmin nähtynä patentti antaa ihmiselle oman aatoksensa tuotteelle oikeuden. Siksi meidän täytyy viedä eteenpäin tätä patenttiasiaa. Yhtenäisestä patenttijärjestelmästä täytyy tehdä lopullinen päätös mitä pikimmiten ja jos tiivistetty yhteistyö näyttäisi olevan ainoa ratkaisu tähän, niin tulemme tekemään parhaamme, jotta tähänkin menettelyyn voidaan ryhtyä. Samanaikaisesti me ystävällisesti pyydämme parlamenttia antamaan myönnytyksensä meille, jotta neuvosto voi hyväksyä kilpailuneuvostossa tiivistetyn yhteistyön. Tällä maaliskuussa tällä tavalla voimme komission ehdotuksen pohjalta alkaa työstää asetusta, jonka myötä tullaan täytäntöön panemaan yhtenäinen patentti. Ja tällä tavalla toivottavasti voimme viedä eteenpäin näitä lainsäädännöllisiä menettelyjä yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa. Mitä tulee käännöstoimiin, haluamme luoda sellaisen kieliregiimin, joka perustuu komission viimeisimpään ehdotukseen, joka esitettiin Belgian puheenjohtajuuden aikana. Haluamme myös saada aikaan kustannustehokkuutta. Mitä sitten tulee eurooppalaiseen yksityisyritykseen? Silläkin on pitkä matka takanaan. Tämä on uusi oikeudellinen entiteetti, joka mahdollistaa sen, että yrittäjät voivat perustaa yrityksen riippumatta siitä, toimivatko omassa kotimaassaan vai jossain muussa jäsenvaltiossa – Tämä ehdotushan juontuu joulukuulle 2009. Otamme sen kompromissin pohjaksi ja meidän tavoitteemme on olla avaamatta uusia kysymyksiä. Keskustelemme mielellämme kolmesta asiasta. Ensinnäkin minimipääoma vaatimuksista työntekijöiden osallistumisesta ja yrityksen kotipaikasta. Pyrimme pääsemään lähemmäksi kompromissia. Hyvät kuulijat, seuraava periaatteeni. Markkinoiden pirstaloituminen. Haluaisin antaa teille hieman näkemyksiä näistä tärkeimmistä asioista, joita voimme viedä eteenpäin puheenjohtajuuskaudellakin. Kaudellamme ensinnäkin palveludirektiivi. Palvelumarkkinat ovat yksi pirstaloituneimmista markkinoista eritoten ne palvelut, joissa hyödynnetään uutta teknologiaa. Vaikka palvelusektori kattaakin 70 prosenttia Euroopan BKTstä, Palvelumarkkinat ovat vahvasti pirstaloituneet ja Montin kertomuksen mukaisesti vain 20 prosenttia palveluista tuotetaan rajat ylittävästi. Tämän tuloksena tuotanto, tuottavuuskuilu Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välillä on viimeisen vuosikymmenen aikana laajentunut. Kaikista pahinta tässä on talouskasvun menetys, koska arvioiden mukaisesti palveludirektiivin täysi täytäntöönpano antaisi Euroopan unionin taloudelle 0,6-1,5 prosentin kasvupotentiaalin. Tiukkoina budjettiaikoina me emme voi yksinkertaisesti sallia tämän tyyppistä talouden kasvumenetystä. Näin ollen me olemme erittäin tyytyväisiä IMKON mietintöön palveludirektiivin täytäntöönpanosta. Ja tämän puheen jälkeenhän tästä mietinnöstä äänestetäänkin. Me haluamme, haluaisimme tehdä yhteistyötä komission ja jäsenvaltioiden kanssa niin, että voidaan seurata ö, yhteisiä arviointiprosesseja palveludirektiivin täytäntöönpanoon liittyen ja paremmin tarkastella sitä, millä tavalla palvelujen yhtenäismarkkinat voisivat toimia paremmin. Meidän tavoitteenamme on ehdottaa neuvoston johtopäätöksiä komission tiedonantoon niin, että voidaan panna paremmin täytäntöön direktiivi, joka on erittäin tärkeä jäsenvaltioiden kilpailukyvyn kannalta. Toinen seikka on sitten standardisointi. Riippuen nyt tiedonannon päivämäärästä ja komission lainsäädäntöehdotuksen ajasta Unkari puheenjohtajavaltiona aloittaa neuvottelut työryhmätasolla standardisointikokonaisuudesta. Puheenjohtaja tulee olemaan myös yhteydessä Euroopan parlamenttiin yhteislainsäätäjänä ja tehdä läheistä yhteistyötä tulevien puheenjohtajavaltioiden kanssa. Ehdotusta odotetaan keväälle 2011 ja siihen tulee liittymään komission tiedonanto tästä samaisesta aiheesta. Tämä tulee merkittävästi muuttamaan standardisointipolitiikan puitteita oikeudellisesta näkökulmasta, mutta tulee antamaan myös poliittisia merkkejä tehokkaan standardisoinnin merkityksestä, sillä se on harmonisoinnin väline ja tuotteiden markkinoinnin helpottava väline Euroopassa. Standardilla myös täytetään yhteiskunnallisia rooleja, esimerkiksi ympäristöstandardit ovat tärkeitä. Kaikista tärkein seikka tässä on kuluttajaoikeusdirektiivi. Herbert Hoover sanoi suuren lavan aikana, että kilpailu ei ole pelkästään pohja kuluttajien suojaamiselle, vaan se on myös kehityksen kannustin. Olemme yhtä mieltä siitä, että vapaa kilpailu on ehdoton vaatimus, jotta voidaan laajentaa kuluttajien valinnanvaraa. Pitäisi kuitenkin ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välillä on ero, eroavaisuuksia. Olen vakuuttunut siitä, että meidän tavoitteenamme on syventää yhtenäismarkkinoita ja pitää kiinni korkeasta suojan tasosta ilman, että tulee lisää hallinnollista taakkaa yrityksille. Uskon, että tämä kaikki voidaan yhtä aikaa saavuttaa Euroopan unionissa. Tämän vuoksi Unkari puheenjohtajavaltiona on sitä mieltä, että lähes kahden ja puolen vuoden neuvottelujen jälkeen on tullut aika nyt päästä yhteisymmärrykseen kuluttajasuojadirektiivistä. toteen puheenjohtajavaltion tavoitteena on saavuttaa ensimmäisen käsittelyn sopimus tässä neuvoston ja Euroopan parlamentin välillä. Tässä mielessä puheenjohtajavaltio tulee läheltä seuraamaan keskusteluja Euroopan parlamentin sisämarkkina- ja oikeusasioiden valiokunnissa ja tulee olemaan yhteydessä esittelijään herra Schwabin niin, että voidaan sopia yhteisesti hyväksyttävästä aikataulusta ensimmäisen käsittelyn neuvotteluille. Mitä tulee harmonisointiin? Puheenjohtajavaltio tavoittelee käytännönläheisiä ratkaisuja, jotka perustavat maksimiharmonisoinnin ja minimiharmonisoinnin yhdistelmään niin, että päästäisiin tässä sopimukseen Euroopan parlamentin kanssa kunnioittaen direktiivin tavoitteita. Hyvät naiset ja herrat, tänä päivänä Euroopalla on edessään vakavia haasteita, jotka vaativat valtaisia ponnisteluja meiltä kaikilta. Meillä ei voi olla mitään heikompia tavoitteita kuin tehdä Euroopasta vahvempi, niin kuin Unkarin puheenjohtajakauden mottokin on. Euroopan yhteisö kuuluu kaikille sen jäsenille. Sen täytyy heijastella kaikkien tavoitteita ja perinteitä. Näin sanoi Margaret Thatcher yhdessä Euroopan unionin kuuluisimmassa puheessansa Brykeessä vuonna 1988, vaikka meidän pitäisikin laajentaa näkökulmiamme. Euroopan unioni kuuluu kaikille kansalaisillensa myös, ja unionin täytyy heijastella sen kaikkien kansalaisten perinteitä ja tavoitteita. Tällä tapaa olen täysin vakuuttunut siitä, että kilpailukykyneuvoston ja Euroopan parlamentin pitäisi tehdä läheistä yhteistyötä. Jos kuljemme käsi kädessä, meillä on parat mahdollisuudet voittaa esteet. Jos me voimme saavuttaa tärkeitä asioita, joiden avulla liike-elämästä tulee edullisempaa ja voidaan estää markkinoiden pirstautumista, me olemme tehneet oman osamme Euroopan elpymisen puolesta. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin ilmaista kiitollisuuteni Espanjan ja Belgian puheenjohtajuuskaudelle ennen meitä. Ne ovat tehneet aivan loistavaa työtä kilpailupolitiikan alalla. Ajattelen tässä esimerkiksi tuot- tavaroiden ja palvelujen vapaata liikkuvuutta. Haluaisin vielä korostaa, että Unkarin puheenjohtajavaltiona on sitoutunut tekemään työtä tässä hengessä ja läheisessä yhteistyössä teidän kanssanne. Tehän olette tärkeitä toimijoita Euroopan päätöksentekoprosessissa ja teidän toimivaltuuksienne on vielä vahvistettu Lissabonin sopimuksen kautta, joka astui voimaan joulukuussa 2009. Tulemme tekemään myös kaikkemme, jotta voitaisiin tehdä käytännöksi tämä kolmikanta lähestymistapa puolalaisten ja tanskalaisten kollegojen kanssa niin, että voidaan vielä täydentää Espanjan ja Belgian puheenjohtajuuskausien työtä. Kiitän teitä kaikkia siitä, että kuuntelitte minua ja mielelläni vastaan teidän kysymyksiinne ja kuulen huomioitanne. Uh, well, minister, thank you. Kiitoksia kovasti ministeri selkeästä painopisteidenne esittelystä. Olen iloinen kuullessani, että itse toimitte puheenjohtajana kilpailukykyneuvostossa, koska te kyllä selvästi näette, kuinka tärkeää on viedä näitä asiakokonaisuuksia eteenpäin. Ja yksilöitte myös meidän tekemämmekin avaintyön tällä alalla. Te näette edessänne kaksi esittelyä esittelijää, toinen teki tutkimuksen standardoinnista ja Louis Gret teki eh, SMPK-yritysmietinnön eh, mietinnön ja Gebharthan eh, on palveludirektiivin esittelijä. Siitä äänestämme kohta. Olemme iloisia, että tekin olette tekemisissä näiden asiakokonaisuuksien kanssa. Ja toivottavasti ehkäpä voitte kutsua meidän esittelijöitämme tämän kilpailukykyneuvoston työpöydän äärelle niin, että tekin voisitte saada tuta sen energian, jonka mekin tuomme tähän sisämarkkinakokonaisuuteen. No, meillä on aika monta puhujaa. Ehkäpä puhumme kolmen ryhmissä ja sen jälkeen vähän voimme käydä vuoropuhelua. Olisi hyvä, jos puhuisitte lyhyesti. Ensinnäkin pyytäisin kunkin poliittisen ryhmän jäseniä käyttämään puheenvuoron. Schwab, Gebhardt ja Kreutzmann saavat puheenvuoron. Ensin Schwab. Kiitos puheenjohtaja ministeri. Kiitokset siitä, että te täällä heti näin varhaisessa vaiheessa puheenjohtajakautta ne olette paikalle. Ja haluaisin kiittää myös teidän avustajienne siitä, että he ovat valmistelleet nimenomaan näitä aiheita. Kiitän teitä myös siitä, että te olette täällä Euroopan parlamentissa ja että te haluatte tehdä yhteistyötä meidän ja komission kanssa, joka on hyvin tärkeää sisällöllisesti monissa kysymyksissä, jotka ovat meille lähellä sydältämme. Ja meillä on parlamentissa tiettyjä asioita, jotka haluamme myös tuoda esiin. Toisekseen te sanoitte, että me tarvitsemme toimintaa puhumista on jo tehty kauan. Nyt me tarvitsemme päätöksiä hyvin monissa asioissa. Te otitte esiin muutamia hyvin tärkeitäkin asioita, esimerkiksi yhteisön patentti jo vuosia me olemme puhuneet, mitä sille voidaan tehdä ja nyt asia on vihdoinkin liikahtanut eteenpäin. EPP nimissä sanon, että me tuemme teitä äh, kiireellisesti tässä projektissa. Toisekseen äh, te puhuitte oikeudellisesta sirpaloitumisesta, mistä on myös jo puhuttu paljon ja nyt täytyy päästä toimiin. Ja tässä me olemme teidän puolellanne. Äh, kolmanneksi yhtenäismarkkina-asetus on erittäin tärkeä Single Market Act ja sitä on vietävä eteenpäin. Me tulemme tekemään kaikkemme, että jäsenvaltiot pitäytyvät siinä, minkä he jo kauan ovat tienneet. Ja neljänneksi te puhuitte kuluttajasuojadirektiivistä. Olen kiitollinen siitä, että neuvosto on tehnyt paljon työtä tämän parissa ja tehnyt edistysaskelia. Me äänestämme asiasta ensi viikolla parlamentissa ja tämän äänestyksen jälkeen me tiedämme, kuinka paljon aikaa me vielä tarvitsemme ja minkä kannan parlamentti ottaa. Uskon, että nyt jo voimme sanoa, että, parlament, että eh, kuluttajille on mahdollisimman nopeasti annettava ne oikeudet, eh, jotka meidän mielestämme heille kuuluu. Ja nyt nähtävästi neuvosto on valmis toimimaan eikä enää epäröi, mutta tämä päätös on tehtävä mahdollisimman nopeasti. Eli siis parlamentti eh, äänestää ensi viikolla ja sen jälkeen tapaamme toivon mukaan uudelleen. Äh, Kiitos äh, ministeri todella hyvistä esityksistä siitä, mitä te äh, puheenjohtajamaana tämän kuuden kuukauden aikana haluatte tehdä ja monista asioista olemme samaa mieltä. Minun ryhmäni, sosiaalidemokraattinen ryhmä, kannattaa sitä, että konfliktit täytyisi ratkaista helposti esimerkiksi sillä tavalla, että poistetaan markkinoiden esteitä. Nämä ovat asioita, joiden parissa voimme tehdä yhteistyötä ja tämä on hyvin tärkeä lähestymistapa. Minun ryhmäni kannattaa myös sitä, että toimimme, mutta ei tule uskoa, että emmekö olisi toimineet tähän mennessä. Toki olemme tehneet hyvinkin paljon ja olemme saavuttaneetkin paljon. Tehän mainitsittekin palveludirektiivin, minä olen siinä esittelijänä. Ja tässä yhteydessä voisin vielä sanoa, että meidän täytyy katsoa vielä tarkemmin sitä, mitä jäsenvaltioissa on tähän mennessä tehty. Ja toivoisin, että me saisimme nyt kunnon että mitä jäsenvaltioissa on tehty, koska se on tärkeää sen vuoksi, että tämä on nimenomaan palvelussektorissa yrityksille se väline, jolla he pääsevät markkinoille. Sen vuoksi tämä on tärkeä kysymys ja toivon mukaan me tässä yhdessä voimme toimia. Minun ryhmäni pitää myös hyvänä sitä, että haluatte ottaa käsittelyyn patenttioikeusasian sen vuoksi, että tämä on tärkeä asia Euroopan unionin innovaatiolle sen vuoksi, että tätä kautta voidaan säättää, säästää hyvin paljon rahaa innovaatioille. Se, mihinkä minä kuitenkin haluan ottaa yhden mutan esiin, mutta liittyy kuluttajaoikeuksiin. Olen samaa mieltä kanssani, meidän tulee toimia nopeasti, mutta mielestäni kuitenkin laatu ennen nopeutta. Ja äh, otitte esiin, äh, tai yksi asia äh, liittyy avoimuuteen. Avoimuuteen kuuluu se, että meidän täytyy kuluttaja-oikeuksissa äh, äh, huomioida kuluttajat nimenomaan. Ja minun ryhmäni Äh, ei tule hyväksymään äh, sitä, että tämä ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttäisiin. Me haluamme äh, avoimuutta ja kansalaisilla on oikeus ensimmäisessä käsittelyssä tietää, mikä on Euroopan parlamentin neuvottelupohja ja mistä lähdetään neuvottelemaan sitten neuvostossa. Tämä on meille hyvin, hyvin tärkeä kysymys ja siltä osin olen kanssanne eri mieltä ja toivon, että esittelijä ei ole vielä käynnistänyt minkäännäköisiä neuvotteluita, koska se ei olisi mielestäni hyvä asia. Uh, thank you very much. Kiitoksia kovasti kiintoisia kysymyksiä ministerille vastata. Kreutzmann. Dank, Herr Kiitos puheenjohtaja. Niin, äh, liberaaliryhmässä olemme, tai se, mitä te puhuitte, on meille liberaaliryhmässä hyvin tärkeää, ja te otitte esiin nimenomaan niitä asioita, jotka ovat tärkeitä. Te sanoitte, että sisämarkkinat toimivat vain, mikäli me parannamme kilpailukykyä. Se on ihan totta, koska emme me tuota tuotteita ainoastaan eurooppalaisille markkinoille, vaan myös maailmanmarkkinoille. markkinoille ja äh, ne tuotteet, joita Euroopassa tuotetaan, äh, ne on mahdollista myydä vain mikäli me voimme myydä ne kilpailukykyisin hinnoin. Toinen avainsana, minkä mainitsitte, on innovaatio koko Euroopassa, myös esimerkiksi äh, Saksassa meillä on korkeat verot, korkeat palkkakustannukset. Silloin me saattaisimme nimenomaan innovatiivisin tuottein selvitä äh, maailmanmarkkinoilla. Massatuotannolla me emme selviä sen vuoksi, että usein massatuotantoon liittyy äh, sosiaalista polkumyyntiä. Joten meidän täytyy myös äh, saada muut jäsenvaltiot uskomaan innovaatioon. Kerron tässä esimerkin, kun me Saksassa keskustelimme siitä, mitä teollisuustuotanto äh, vaikuttaa BKT, hen, äh, koska siinä teollisuuden osuus on yksi kolmasosa. Meidän teollisuusministerimme sanoi, että Englannissa esimerkiksi ponnistellaan, että BKT teollisuuden kautta saataisiin 10 prosenttia. Joten tässä nähdään, että jotkut jäsenvaltiot, niiden on ryhdyttävä rakennemuutoksiin niin, että ne olisivat kilpailukykyisempiä ei tämä nyt ole luonnollisestikaan mikään itsetarkoitus, mutta kaikkein korkein tavoite on kuitenkin työpaikkojen luominen. Ja se on mahdollista, mikäli olemme kilpailukykyisempiä. Te puhuitte myös Single Markets Actista, joka on hyvin tärkeä. Ja meidän tulisi pyrkiä sitomaan tämä siihen hieman kriittiseen kantaan, mikä meillä on ollut nimenomaan eurokriisin jälkeen. Me koemme yhä useammin jäsenvaltioissa sen, että ihmiset suhtautuvat Eurooppaan kriittisesti sen vuoksi, että he ajattelevat, että Eurooppa ei hyödytä heitä. Päinvastoin Eurooppa on hyvin äh, on luonut äh, hyvin hankalan tilanteen jälkeen äh, rauhan Eurooppaan kaikille valtioille ja sitä kautta jo tämä on ollut suureksi hyödyksi Joten ajatelkaa esimerkiksi Saksassa me viemme paljon, mutta meille myös tuodaan paljon tuotteita. Meillä on hyvin suuri teollisuus ja, ja tuotteita viedään ja tuodaan eri maista. Te sanoitte, että bisneselämän täytyy toimia paremmin pienemmillä kustannuksilla. Meidän täytyy huolehtia että äh, teollisuus maksaa vähemmän. Yksi kysymys liittyy näihin veroihin Unkarissa. Te olette nostaneet ulkomaisten yrittäjien verokustannuksia. Niin, nyt annan ministerille mahdollisuuden vastata näihin kolmeen kysymykseen. Ja sitten listallani on vielä kuusi henkilöä, eli kaksi kolmen blokkia. Jos joku vielä haluaa sitä kysymyksen, kertokaa. Seuraavaksi Kosisnik, Trante Filidis, Kanjetti, sitten Grede Campos, Kratsovilte, Styler. Ministeri, haluatteko ensin vastata kolmeen kysymykseen? Kiitoksia. Ehkäpä puhunkin Saksaa nyt vastatakseni näihin kysymyksiin. Ich stimme vollkommen zu, was äh, von Ihnen gesagt war, Herr Schwab. Wir brauchen... Niin, kuten te sanoitte, Herra Schwab, me tarvitsemme äh, toimia ja tekoja niin, että me voimme viedä kehityskulkuja eteenpäin. Kun ensimmäistä kertaa käsittelin näitä monia asioita, äh, hämmennyin en ainoastaan näistä suuresta määrästä asioita, vaan siitä, että monia asioita oli käsitelty jo vuosikymmeniä ja patentti oli yksi näistä. Nimenomaan nyt kriisin aikana, kun me odotamme äh, muutoksia, niin emme me voi hyväksyä sitä, että jotkut asiat, äh, niitä ei ole saatu vietyä päätökseen viiteen tai kymmeneen vuoteen. Ja pyydänkin teiltä tukea Mitä tulee sääntelyjen purkuun, josta edustaja Gebhardt puhui, tämä on tärkeä kohta. Jos katsomme, missä me nyt olemme tässä kriisissä, luonnollisesti on äh, vähemmän äh, varoja maissa. Me elämme äh, aikoja, jossa äh, tehdään säästöjä, jossa meidän täytyisi voida äh, toimia ilman rahaa. Ja silloin se on nimenomaan sitä, että puramme säätelyitä. Ja tämä, tässä otan vielä tämän patenttiasian jälleen esiin. Tässä olemme yhtä mieltä kuluttajaoikeuksien suhteen myös ymmärrän toki, että meidän täytyy saada tasapaino laadun ja nopeuden välille. Mutta ottaen huomioon tämän nykyisen tilanteen, niin minusta olisi parasta, jos saisimme aikaan ratkaisun jo ensimmäisessä käsittelyssä. Minä toivon toki luonnollisesti, että laatu ei sen vuoksi vaarantuisi. Me tulemme tekemään kaikkemme, että laatu on korkea, mutta meillä on aikamoisia aikapaineita. Eurooppa todellakin odottaa meiltä tekoja ja että tietyissä asioissa, jotka ovat olleet käsiteltävänä jo vuosikymmeniä, että niissä tehtäisiin edistysaskelia. No sitten luonnollisesti teollisuus- ja palvelusektori. Tilanne vaihtelee eri maissa. Minun kotimaassani taas palvelusektorilla on suurempi painopiste kuin teollisuudella ja toisissa maissa se voi olla toisinpäin. Mutta sen me tässä kriisissä näimme, että ne maat ja alueet, joilla on ollut vahva teollinen perusta, ovat paremmin selviytyneet kriisistä tämä merkitsee sitä, että myös tässä globalisoituneessa maailmassa, palvelumaailmassa, tuottaminen on tärkeää. Tämä täytyy muistaa. Ja me teemme kaikkemme, jotta voimme vahvistaa tätä. Te esititte kysymyksen Unkarista ja unkarilaisena ministerinä ehkäpä voin tähän vastata. Unkarin kilpailupolitiikka ei ole mitään varsinaista mainstream-politiikkaa. Eli siis yhdellä kädellä me alennamme veroja ja toisella kädellä me sitten nostamme jotain toisia veroja. Tämä merkitsee sitä, siis hallituksen vaihdon jälkeen meillä on, me perimme mustan aukon valtion budjetissa ja sen vuoksi me olemme ottaneet käyttöön tiettyjä kriisiveroja. Toisaalta meillä on myös tiukkoja toimenpiteitä, jotta saisimme parhaat investointi, parhaan investointi-ilmapiirin ja sen vuoksi olemme vähentäneet yhteisövero, yritysveroa 19-10 prosenttiin ja sitten meillä on tällainen könttäsummaverotus. Ja toivomme, että tätä kautta me voisimme sitten tukea taloudellista kehitystä. Tämä kriisivero, ajatellen, luulen, että tarkoitatte sitä, se on otettu käyttöön tietyksi ajaksi, kolmeksi vuodeksi, viime vuosi, tämä vuosi ja ensi vuosi, ei kauempaa. Ja toivomme, että se mitä me nyt olemme tehneet, äh, kun me olemme esimerkiksi vähentäneet äh, yritysverotusta ja vähentäneet voimakkaasti äh, byrokratiaa, että me tätä kautta saisimme aikaan vahvempaa taloudellista kasvua. Ja vuoden 2012 jälkeen emme sitten enää toivon mukaan tarvitse tätä kriisiveroa. Uh, thank you very much, Minister. Uh, now, if we can go Meillä on noin vartti aikaa jäljellä, joten haluaisin rohkaista kollegoita esittämään hyvin lyhyitä, ytimekkäitä kysymyksiä. Kosisnik, Trandafiletis ja Karmietti. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, arvoisa ministeri. Hyvin lyhykäisesti. Me edustamme eri poliittista perhettä. Meillä on tietysti erilaiset näkemykset, erilaisia ajatuksia, mutta olemme varmasti yhdestä asiasta samaa mieltä. Gebhard, Kreutzmann, Schwab puhuivat myös tästä. Vähemmän byrokratiaa. Jos me haluamme vähemmän byrokratiaa, niin silloin luonnollisestikin meillä pitäisi olla vähemmän sääntelyä eikä enemmän sääntelyä. Vähempi sääntely kannustaa eurooppalaista liike-elämää kilpailukykyyn. Varmaan olemme kaikki yhtä mieltä tästä. Arvostan sitä, että puheenjohtajakaudellanne otitte aktiivisen lähestymistavan eurooppalaiseen standardisointiin, koska tämä on väline Euroopan kilpailukyvyn parantamiselle ja tämä on oikea väline. Tämä on tällainen alhaalta ylöspäin lähestymistapa, eikä päinvastoin. Valiokuntamme on valmis tar- äh, tarttumaan aktiivisesti tähän nopean standardisoinnin kysymykseen. Mr. Trentafilidis. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα γενικότερα για το θέμα της οδηγίας για το... Kiitos. Mitä tulee kuluttajasuojadirektiiviin, haluaisin painottaa sitä, mitä edustaja Gebhardt sanoi. Me haluaisimme mieluummin toisen käsittelyn niin, että saisimme täyden avoimuuden, että tietäisimme mikä on neuvoston kanta. Toinen asia liittyy innovaatioihin. Mitä tulee innovaatioiden rahoittamiseen, siinä olemme jääneet hieman jälkijunaan Euroopassa. Ja puheenjohtajakauden tulisikin tämä huomioida esimerkiksi seuraavassa tutkimuksen puiteohjelmassa ja mihinkä toimenpiteisiin puheenjohtajakausi ryhtyy. Ja myös yleishyödylliset palvelut, siitä en ole kuullut paljoakaan. Komissio kuitenkin on näistä jo puhunut ja miettinyt vihreää kirjaa, mikä on puheenjohtajamaan kanta. Uh, Kiitoksia, The minister. Hyvä ministeri. Olen tyytyväinen kaikkeen siihen, mitä sanoitte liittyen sisämarkkina-asiakirjan kirjan ja sisämarkkinoiden uudelleenlanseeraamiseen. Minä olen yksi esittelijöistä, jotka olen kirjoittanut sisämarkkinoiden hallinnoimisesta. Ja yksi johtopäätös, johon, jonka tein, on se, että jolleivät jäsenvaltiot anna merkittävää tukea, niin sisämarkkinoiden uudelleen lanseeraaminen ei ole mahdollinen, mahdollista. Olen tyytyväinen siihen, että olette noinkin määrätietoisesti ohjaamassa neuvostoa oikeaan suuntaan. Mutta pyytäisin teitä paitsi seuraamaan tarkasti julkista keskustelua sisämarkkinoista omistamaan myös energiaa jäsenvaltioiden kollegoidenne vakuuttamiseksi siitä, että näidenkin täytyy olla tietoisempia siitä, että sisämarkkinat ovat omiaan saamaan aikaan kasvua Euroopassa. Sisämarkkinoilla on sama arvo kuin Euroopan 2020-strategialla. Kiitoksia kovasti. Hyvä ministeri, haluaisin antaa teille puheenvuoron. Voitte vastata näihin kolmeen seikkaan. thank you very much. Uh, Kiitoksia. Niin, standardisointi, sehän on tärkeä asia ja olen hyvin iloinen, jos voimme tehdä yhteistyötä tämän kysymyksen osalta. Me tarvitsemme oikeudellisesti varmoja standardeja ja standardit ovat osa sirpaloituneiden markkinoiden torjuntaa Euroopassa. Palatakseni vielä kuluttajaoikeusdirektiiviin ja ensimmäisen, ensimmäisen käsittelyn tai toiseen käsittelyyn me yritämme ratkaista tämän kysymyksen ensimmäisessä käsittelyssä – ja kuten mainitsin aikaisemminkin, täysin ymmärrän sen, että tässä on tärkeässä asemassa laatu. Ja meidän pitäisi viedä tämä nopeasti eteenpäin. Meidän täytyy löytää ö, oikea tasapaino laadun ja vauhdin välillä. Mitä tulee innovaatioon, niin minulla oli ilo johtaa puhetta, kun keskustelimme kollegojen kanssa innovaatiopolitiikasta, mutta valitettavasti meillä nyt ei ole aikaa liiemmin innovaatiopolitiikalle ja rahoitukselle. Me saamme tutkimuksen seitsemännestä puiteohjelmasta kilpailukykyneuvostossa maaliskuussa väliaikaraportin ja varmaan teemme siitä tarvittavat johtopäätökset sen osalta, miten innovaatioitakin voitaisiin rahoittaa. Me pohdimme myös uusia välineitä innovaation rahoittamiseksi Tärkein kysymys on se, että miten asiat tehdään oikein bisnessektorilla. Meillä on huhtikuussa Budapestissa epävirallinen kokous asiasta ja käytämme lähestulkoon puoli päivää sen asian pohtimiselle, millä tavalla innovatiivisella tavalla innovaatiota rahoitetaan. Kutsumme asiantuntijoita paikalle ja ministerit keskustelevat tästä innovaatioiden uudesta asiasta. Poliittinen tuki sisämarkkinasäädökselle, kyllä se on erittäin tärkeä asia. Usean otteeseen olen selittänyt sitä, miten tärkeä, tärkeät nämä sisämarkkinat ovat. Kuten sanoinkin, ne ovat koko Euroopan talouden ytimessä Euroopan unionissa. Ja sisämarkkinat ovat tuoneet valtaisesti etuja. Sisämarkkinasäädökseen kuuluu nyt 15 eri välinettä yksi tärkeimmistä kilpailukykyneuvoston tehtävistä kuulemisen jälkeen, teidän ehdotustenne kuulemisen jälkeen on se, että identifioidaan ne 15-20 kokonaisuutta, joiden osalta voidaan sanoa, että mennään mahdollisimman nopeasti eteenpäin ja toivottavasti sitten toukokuussa kilpailukykyneuvoston kokouksessa voimme identifioida nämä 15 eri alaa. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että nämä 15 välinettä ovat äärimmäisen tärkeitä ja tähdellisimpiä ovat ne, jotka heijastelevat viimeisintä kehityskulkua uuden teknologian osalta. Sisämarkkinat ja säädös on sellainen asia, jonka pitäisi aina uudistua, koska osaaminen kehittyy nopeasti. Se ei odottele sitä, millä tavalla meidän lainsäädäntömme kehittyy. Teknologialla on ihan oma vauhtinsa ja se on viimeisen vuosikymmenen aikana meidän elämämme mullistanut, jos vain mietitään, mitä viimeisen vuosikymmenen aikana teknologian osalta on tapahtunut. Kilpailukykyneuvostossa me valitsemme nämä 15 tai 20 kaikista tähdellisintä asiaa, joita halutaan viedä eteenpäin. Ja ne seikat, jotka liittyvät uuteen teknologiaan, tulevat olemaan todella elintärkeässä asemassa tässä. Kiitoksia. Ja sitten kolme viimeistä puhujaa. Kredi Campos, Koratsa Bild ja Styler. Ensin Kredi Campos. Uh, thank you, Chairman. Uh, I'm going... Kiitos uh, puheenjohtaja. Minä puhun uh, englantia, jotta tämä menisi nopeammin. Kiitän teitä ensin tästä teidän esityksestänne. Minulla on paljon kysymyksiä, mutta yhdistän ne yhteen ainoan asiaan. Muistan, että te kuukausi sitten Irlanti pyysi taloudellista tukea ja ja silloin puhuttiin hyvin paljon yritysverotuksesta ja verotuksellisesta polkumyynnistä. Te mainitsitte, että teidän kotimaassanne te vähensitte yritysverotuksen 10 prosenttiin, mikäli jokainen eurooppalainen maa, joka on ongelmissa, tekee samoin, mitä me voimme silloin odottaa. Mitä te, miten te voitte odottaa solidarisuutta toimielinten rahoittamiseksi? Tämä on, on todella hyvä esimerkki ei verojen harmonisoinnista. Se oli lyhyesti virsi kaunis tyyppinen. Kiitoksia. Haluaisin liittyä niihin, jotka ovat onnitelleet teitä määrätietoisuudestanne saada reaalitalous taas politiikan keskiöön. Olen iloinen siitä, että ryhdytte toimiin, jotta esteet tuotteiden vapaan liikkuvuuden edeltä voidaan poistaa. Minä olen itse esittelijänä ähm, vähittäismyyntimarkkina-asiassa ja siksi olen erittäin äh, <clears throat> huolissani siitä, että edelleenkin kaikissa jäsenvaltioissa on vapaan liikkuvuuden esteitä. Ja olen iloinen, että mainitsitte palveludirektiivin. On erittäin tärkeää, että puheenjohtajavaltio ryhtyy toimiin painostaa jäsenvaltioita täytäntöön panemaan olemassa olevaa lainsäädäntöä, erityisesti palveludirektiiviä ja hyödykepakettia. On muitakin esteitä. Te mainitsitte ystävällisesti oman maanne ja verokysymyksen. Toki kunnioitamme subsidiariteettia ja jokaisella maalla on oikeus omaan veropolitiikkaansa, mutta yhdessä meidän täytyy tarkastella seuraavaa ja odotan rakentavaa yhteistyötä kanssanne. Eli sitä asiaa, sellaisia tilanteita täytyy pohtia, joissa verot estävät tasaista pelikenttää eri toimijoiden välillä. On myös sellaisia kauppalakeja, joita on hiljan hyväksytty, jotka tavalla tai toisella estävät tai rajoittavat erilaisia sopimusehtoja ja tällä tavalla estävät toimijoita toimivasta tasaisella reilulla pelikentällä ja liike elämä vääristyy. Minä kuulun epp -hen, olemme varmasti poliittisia ystäviä ja haluaisin avoimesti ottaa esiin teidän kanssanne tämän kysymyksen ja toivottavasti haluatte ryhtyä kanssamme vuoropuheluun. Kiitoksia kovasti Gratsan Bild ja lopuksi Styler. Thank you. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin kysyä mitä puheenjohtaja valtio aikoo tehdä viedäkseen digitaaliagendaa eteenpäin ja ottaakseen huomioon tässä myös laajakaistan le- saamisen leviämisen ja niin millä tavalla digitaaliagenda voitaisiin levittää jäsenvaltioihin? Niin, oliko tällä viikolla Burns-ilta? Ai se oli eilen illalla. No onneksi olkoon kuitenkin. Stylerilla on tänään tämä skotlantilainen asunsa Pyytäisin teitä nyt puhumaan näistä kolmesta kysymyksestä. Kiitoksia, että yksilöitte nämä kaikkein tärkeimmät sisämarkkinoihin liittyvät asiakokonaisuudet. Ne asiat, jotka liittyvät uuteen teknologiaan, jotka mainitsitte, niiden parissa tulemme kyllä tekemään työtä haluamme todellakin viedä eteenpäin näitä asioita. Ole, muitakin haluamme viedä eteenpäin, mutta nämä kolme asiakokonaisuutta ovat äärimmäisen tärkeitä. Vastavuoroinen arviointiprosessi. Se on todistettu hyväksi. Se toimii. Joten aiomme nojautua siihen jatkossakin. On todella tärkeää, että palveludirektiivi täysimittaisesti täytäntöön pannaan kaikissa maissa. Tällä esitettiin kysymys, joka liittyy yritysveroon Unkarissa 10 prosenttia ja matkapuhelimessa tulee interferenssiä. En nyt haluaisi puheenjohtaja valtion edustajana puhua, vaan unkarilaisena taloustieteilijänä pikemminkin. Älkää unohtako sitä, että silloin, kun tapa alkoi tämä niin sanottu Irlannin ihme vuonna 1987. hän alennettiin yritysveroa 10 prosentilla ja talouskasvu oli ällistyttävää. No, tätä nykyä äh, Irlannissa on taas tämä köyhyyskupla ja ongelmia. Joten en usko, että tässä tapauksessa että tämä 10 prosenttia välttämättä liittyy kaikkiin niihin talousongelmiin, joita maassa tällä hetkellä kellä on. Mutta mitä Unkariin tulee, on tärkeää, että lähetämme sellaisia merkkejä, joiden mukaan ne, jotka tekevät kovasti työtä, ihmiset ja yritykset, heitä ei rankaista. Me emme halua rankaista työtä tekeviä ihmisiä, ja siksi olemme ottaneet käyttöön tämän tasaveron, joka on alhaisin itäisessä ja Keski-Euroopassa – Ähm, siksi me olemme 10 äh, prosenttiin, prosenttiin alentaneet yritysveron erityisesti pk-yrityksien kohdalla. Siis vuonna 2012 se koskee käytännössä pk-yrityksiä ja kaikkia yrityksiä se tulee koskemaan tammikuusta 2013 alkaen koska me olemme täysin vakuuttuneita siitä, että valtion ei tule rangaista niitä ihmisiä ja yrityksiä, jotka tekevät kovasti työtä. Oh, you, oh, sorry, yes, uh, Yeah, okay. Good. Uh, well, Minister, can I... Um Kiitoksia, ministeri. Haluaisin kiittää teitä siitä, että tulitte tänne aamulla, että vastasitte ystävällisesti näin moneen kysymykseen. Ja selvästikin haluatte tehdä yhteistyötä kanssamme tulevaisuudessakin. Haluan kertoa teille, että me valiokuntana järjestämme 22.–24. helmikuuta lyhyen vierailun Unkariin. Ehkäpä meillä on mahdollisuus silloin tavata teitä hiukan vähemmänkin muodollisissa puitteissa. On olisi mukavaa käydä vuoropuhelua kanssanne ja viettää enemmänkin aikaa kanssanne. Ja kuten huomaatte, niin kollegat ovat kiinnostuneita paitsi siitä työstä, mitä te teette, myös siitä, mitä ministeriössä kolleganne tekevät. Ja olemme iloisia siitä, että olette näinkin sitoutunut sisämarkkinalainsäädäntöön. Kuluttajain oikeuksia koskeva direktiivi tulee sekin olemaan tärkeä ja täytyy myös vakavasti keskustella kanssanne siitä, kuinka kuluttajan oikeuksia ylipäänsä parannetaan. Johtopäätös. Ehkäpä koko valiokunnan puolesta toivotan teille kaikkea menestystä puheenjohtajakautenne aikana, koska puheenjohtajuus on tässä vain ö, muuttumassa tärkeämmäksi ja tärkeämmäksi. Ja siksi on oikein mukavaa, että me saimme tänä aamuna tilaisuuden tavata teitä.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 Uh, so, ladies and gentlemen, um, can we uh, can we start the vote shortly? Aloitamme äänestyksen piakkoin. Voitteko istutua? Body has got their vote. Kaikilla on äänestyskorttikin mukanaan, jos niitä tarvitaan. Ainakin minun mielestäni teitä pyydettiin tuomaan äänestyskorttinne mukaan. Sehän on ihan normaali käytäntö valiokunnassa. Ja ensin tarkistetaan lukumääränne niin, että voidaan jatkaa äänestystä. Um, so let's first of all then have... No, jospa nyt ensin katsotaan, äänestetään niin, että kaikki EPPn jäsenet äänestävät. Lasketaan päiden lukumäärä. 11. Malcolm Äänestyskorttini niin on tulossa. is just arriving. That's right, you're still inside your quota, so that's fine. So, sorry, my voice... Anteeksi, mutta äänestyskorttini niin on matkalla. Roitova, saatte puheenvuoron. But, your card isn't working. Kortti ei toimi. Voidaanko yrittää uudestaan sanoa roitava, koska minulla ei ole valoa. Right. Could you open it once more? I will close the vote then and open it no. again. No, Suljen äänestyksen ja avaan sen uudestaan. Yleisön pyynnöstä. Lasketaan uudestaan EPPn äänet. Tunneskin on paikalla. EPPn edustajat, olkaa hyvät ja äänestäkää. No nyt onkin kymmenen. Pitäisi olla 12. No 12 plus kanietti. 15 kaiken kaikkiaan on paikalla tässä huoneessa. Okay. Yeah, right. Okay. Good. All right. Well, the EPP are inside the quota anyway. Let's... EPP ovat ihan <clears throat> asianmukaisin määrin edustettuna. Sitten Gephardin tiimi, SND. Saatte äänestää. Right there. Uh, ten. Very good. Right. Kymmenen. ja SJDstä on siis 10 meppiä paikalla. Ja ehkäpä muiden osalta nimen huuto kolme liberaalia näkyy. Näin vihre, vihreitä kolme, kaksi GUEA ja kaksi ECR plus min itseni eli kolme. No niin, äänestetään. Ensin Kephartin mietintö, siis palveludirektiivin täytäntöönpanosta. Pyydän Kephart Latviaa esittelemään tämän äänestyksen. Onko teillä jotain sanottavaa? Haluaisin vain kiittää varjo esittelijöitä, herra Löke, God ja minä eilenillä pääsimme yksimielisyyteen, joten en usko, että tässä äänestyksessä tulee mitään suuria ongelmia. Kiitos kaikille. Okay. Thank you very much. Kiitos. So let's move on äänestetään. Ensimmäinen äänestys koskee tarkistusta 12. Kanfinilta. Äänestys alkaa. Tarkistus 12. The vote is closed. Äänestys päättyy. 12 vastaan 15 20 vasta 15 puolesta. Sitten kohta 1b talousvaliokunnalta, kohta kohdalta äänestys. Näette sen äänestysluettelossa. EPP on pyytänyt kohta kohdalta äänestystä. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja toinen osa. Äänestys alkaa kakkososasta. The vote is closed. Päättyy. Hylätty. 20 vastaan 14 puolesta. Menemme tarkistukseen 13 Kanfääniltä puolesta vastaan. Hylätty. 14 puolesta vastaan. Hylätty. 15 Kanfääniltä Äänestys alkaa tarkistuksesta 15. Äänestys päättyy. Hylätty. 20 vastaan 15 puolesta. 16 tarkistus. Kahdessa osassa Alde on pyytänyt erillistä äänestystä. Avaan äänestyksen ensimmäisestä osasta. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 20 vastaan 16 puolesta. Toinen osa, ketkä puoltavat vastaan. Hy- hyväksytty. 17 puolesta vastaan. Hyväksytty. 18 puheenjohtajan ehdotus puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus, siis työllisyysvaliokunnan kaksi. Se raukesi, koska 18 hyväksyttiin. 19 on vedetty pois, ymmärtääkseni. Menemme Emple 12 puolesta vastaan. Se on selvästi hyväksytty. Seuraavaksi työllisyysvaliokunnan yksi puolesta vastaan. Hyväksytty. Seuraavaksi, niin 18 kattoakin kympin. Menemme nyt reg yhteen puolesta vastaan. Se on hyväksytty. Sitten Empl 4. Avaan äänestyksen. The vote's closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Ekon neljä on tullut jo katetuksi, joten nyt menemme Empl kolmoseen. Äänestys alkaa. Työllisyysvaliokunnan kolmonen. Äänestys päättyy. Sekin on hylätty 15 puolesta 22 vastaan. Sitten Regi 5. Siinä meillä on kahdessa osassa äänestys. Ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa, eli toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hylätty. 20 vastaan 17 puolesta. Sitten regi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 8 jälleen kerran kahdessa osassa. Ensimmäinen osa äänestys alkaa. Regi 8. The vote is closed. Äänestys päättyy hylätty. Tässä tapauksessa mielestäni toisesta täytyy edelleen äänestää, eli äänestetään kättä nostamalla toinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Regi 9 on seuraava. Äänestys alkaa. Regi 9. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty 19 puolesta 17 vastaan. Sitten kohta, ka, kohta 4, tarkistus 20 Möltsäriltä puolesta vastaan tyhjää, äh, hylätty. 21 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 22 Karasilta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 21 puolesta 16 vastaan. 23 Karasilta puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 24 Kanfääniltä. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 22 vastaan 15 puolesta. 25 Möltseriltä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 21 puolesta 16 vastaan. <clears throat> Tarkistus 28 puheenjohtajaltanne. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 21 puolesta 16 vastaan. Sitten tarkistus 26 Hanslikilta ja muilta puolesta vastaan. Hyväksytty. 27 Lökkekaardilta. Se on lisäyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 22 puolesta 13 vastaan. Sitten tarkistus 29 puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 30 kanfääniltä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 15 puolesta 22 vastaan. Nyt menemme 31. Siihen liittyy suullinen tarkistus. Se on täällä, näitä näkyy tekstistä, eli osa poistetaan. Äänestämme kohdasta 31. Puolesta vastaan hyväksytty. 30 yksi raukea, 32 löykkikaudelta puolesta vastaan hyväksytty. 34 pupakisilta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 22 puolesta 15 vastaan, 33 raukeaa, 35 pupakisilta siitä äänestetään puolesta vastaan hyväksytty 36 Gebhardilta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 20 puolesta 18 vastaan. 37 fääniltä puolesta. Äh, äänestys alkaa, tulkkikorja. 37. Äänestys päättyy hylätty. 17 puolesta 20 vastaan. 38 puheenjohtajaltanne äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 25 puolesta 11 vastaan. Nyt menemme kompromissitarkistukseen yksi puolesta vastaan. Hyväksytty. Nyt menemme monta sivua eteenpäin tarkistukseen 49 Hanslikilta ja muilta. 49 puolesta vastaan hyväksytty. 50 Hanslikilta ja muilta puolesta vastaan hyväksytty. 51 puolesta vastaan hyväksytty. Ekon kaksi on tullut jo katetuksi, Menemme kompromissiin kaksi. Puolesta vastaan hyväksytty. Menemme tarkistukseen 58. Puolesta vastaan hyväksytty. 59 puolesta vastaan hyväksytty. 62 Gebhardilta kahdessa osassa EPP on pyytänyt ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Ja avaan äänestyksen toisesta osasta. Äänestys alkaa toisesta osasta. <clears throat> Ja päättyy. Se on hylätty 14 puolesta 23 vastaan. Seuraavaksi menemme tarkistukseen 60. Jälleen kerran kahdessa osassa. Eli ensin pääteksti puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten tämä lisäosa sanat and the European Parliament äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 21 vastaan 17 puolesta. Tarkistus 61 Hanslikilta ja muilta. Se on lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. 62 3, 39. Niistä ei äänestetä, koska kompromissista jo äänestettiin. Menemme tarkistukseen 66 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Confirm. 65 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 67 puheenjohtajalta puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 68 Kanfääniltä Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 22 vastaan 16 puolesta. Menemme tarkistukseen 69, johon sisältyy suullinen tarkistus, joka on merkitty äänestyslistaan. Sanne, äänestys alkaa. Puol- Ei kun puolesta sanoo puheenjohtaja vastaan. Hyväksytty. 69 raukeaa Empl 9. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 21 puolesta 17 vastaan. Sitten kohta 16, tarkistus 70, johon liittyy suullinen tarkistus, joka näkyy listastanne puolesta vastaan. Selkeästi hyväksytty. 70 raukeaa. Sitten regi 2. Ja vastaava osa. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Reg 4 puolesta vastaan hyväksytty. 71 puolesta vastaan hyväksytty. 72 puolesta vastaan hyväksytty. Reg 6 puolesta vastaan hyväksytty. Empl 6 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 78. Kohtaan 18 uusi Kamfanilta ja aloitan äänestyksen. Tarkistus 78. Äänestys päättyy. Hylätty. Reg 10. Äänestämme Äänestys alkaa. Sähköinen äänestys. Äänestys päättyy. Hylätty 21 vastaan 16 puolesta. Regi 11 puolesta vastaan hyväksytty. Regi 12 puolesta vastaan niin ikään hyväksytty. Nyt olemme kohdassa 79 kanfääniltä. Äänestys alkaa 79 tarkistus. Äänestys päättyy. Hylätty 21 vastaan 16 puolesta. Ekon kolme, siitä emme äänestä, se on tullut katetuksi 80 puheenjohtajalta puolesta vastaan hyväksytty. Empl 5. Äänestetään. Äänestys alkaa, piti sanomani. Äänestys päättyy. Hylätty 23 vastaan 15 puolesta. Emple 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty Kanfäänin tarkistus neljä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Empl A on tullut katetuksi. Johdantosan kappaleessa A. Johdantosan kappale B5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ekon A puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 6 Lekripiltä ja muilta puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 7 Kanfääniltä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Sekin on hylätty. Nyt menemme tarkistukseen kahdeksan Möltseriltä. Puolesta vastaan hylätty. Tarkistus yhdeksän Hanskilta ja muilta puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus kymmenen Bitsottolta ja muilta puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 11 Möltseriltä puolesta vastaan hylätty. Empl B puolesta vastaan hyväksytty. Empl C on tullut katetuksi. Empl B sanoo puheenjohtaja puolesta. Ekon B hän se olikin. Johdon tuossa kappaleen sen ed. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Empla D raukeaa. Empla E puolesta vastaan. Hyväksytty. Sitten sitaatti. Tarkistus yksikan fääniltä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 16 puolesta 29 vastaan. Tarkistus 2 kampanilta puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 3 kampanilta puolesta vastaan. Hyväksytty. Näin muodoin saamme äänestyksen päätökseen. Nyt koko mietintö. Avaan äänestyksen koko mietinnöstä, koska mielestäni meidän täytyy sähköisesti tämä vahvistaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Loppuäänestys päättyy. Se on hyväksytty 32 puolesta yksi vastaan ja viisi tyhjää. Onnittelut, lämpimät onnittelut Gebhardille ja kiitoksia kovasti. Um, and I think that, um, I think this... Tämä on erittäin tärkeä mietintö. Ja ne, te, jotka olitte täällä aiemmin, kuulitte, mitä unkarilainen ministeri sanoi. Hän puhui palveludirektiivin täytäntöönpanosta. Odotan nyt innolla tämän. Ja hän odotti innolla mietinnän hyväksymistä. Voisitteko olla hiljaa? Joten pidämme huolen siitä, että kilpailukyky neuvosto saa kopion tästä tuloksesta niin pian kuin mahdollista ja toivottavasti pääsemme itsekin paikalle keskustelemaan siitä. Tämä oli ensimmäinen äänestys tänä aamuna. Seuraavaksi. Um, Sitten siirrymme lausuntoon työllisyysvaliokunnalla, jossa on kysymys turvallisista eurooppalaisista eläkejärjestelmistä. Haluaako esittelijä sanoa jotain ennen kuin äänestämme tästä? Kiitoksia puheenjohtaja hyvin lyhykäisesti. Haluaisin onnitella ja myös kiittää varjoesittelijöitä heidän hyvin hyvästä vastaansa tämän prosessin aikana. Viime viikolla Strasbourgissa meillä oli hyvä tapaaminen ja pääsimme kompromissi, monista kompromissi esityksistä konsensukseen. Voi myös tukea monia suullisia tarkistuksia, joita viime eilisiltana tai juuri ennen kokousta tehtiin. Haluaisin vain varoittaa yhdestä tarkistusryppästä, joka saattaisi tavallaan tuoda hieman epätasapainoa tähän mietintöön ajatellen eläkkeiden siirrettävyyttä. Me kaikki olemme sitä mieltä, että eläkkeiden, siirret, eläkkeiden siirrettävyys on hyvä asia, kun halutaan parantaa henkilöiden ja työntekijöiden vapaata liikkuvuutta, mutta mietinnössä seurataan sitä metodia, että ensin rekisteröidään ne olemassa olevat ongelmat, ja niitähän kyllä on ja sen jälkeen siitä siirrytään tämän täytäntöönpanoon ja näyttäisi, että jossakin tarkistuksessa esitettäisiin, että voitaisiin välittömästi siirtyä eläkkeiden ö, siirrettävyyteen. Ja tämä on hieman ristiriitaista. Tämän vuoksi laitoin miinuksiin muu, muutamiin tarkistuksiin, mutta muut tarkistukset kyllä minulle kelpaavat oikein hyvin. Well, thank you very much indeed uh, for your work on this. And I know there's been... Kiitokset kovasti teidän työstänne. Tiedän, että näistä kompromissista on keskusteltu aika lailla. varsinkin kompromissi yhdestä. Ja koska tämä on ensimmäinen, josta äänestetään, niin pyytäisin, että saamme tietää poliittisten ryhmien viimeisimmän tilanteen tästä kompromissi ykkösestä, koska tässä on ehdotus, että tästä olisi kohta kohdalta äänestys, mikä ei yleensä ole tilanne, mutta nähtävästi varjoesittelijät ovat tästä puhuneet, ja jos se heille sopii, niin suostun tähän mutta haluan nyt tietää, että kaikki poliittiset ryhmät suostuvat tähän, joten kertokaapas nyt, mikä äänestyskantanne kantanne on kompromissi ykkösestä. Kaikki muu on sitten aika selvää pässinlihaa. Kiitoksia. Mitä minuun tulee, niin minä puollan kaikkia ehdotuksia kohta kohdalta äänestykseksi. Tämä varmaan liittyy myös siihen, että meillä on suullinen tarkistus herra Mandersilta tässä viimeisessä osassa. Ja kyllä minulle sopii tämä, jos tässä nyt on plusmerkki, sisältö liittyy tähän suulliseen tarkistukseen eikä näihin peruspointteihin, joita on esille. Eli teillä on äänestyslistassanne tämä kompromissiertus, eli tämä ensimmäinen osa on tähän kohtaan 1, 1a ja b, ja sitten toinen äänestys 1C. Ja sopiiko, että äänestetään myös äh, toinen Mandersin suullisesta kysymyksestä, jonka hän sitten lukee meille, koska kaikkien poliittisten ryhmien täytyy hyväksyä tämä. Joten aloitetaan. Ensimmäinen osa. Äänet puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Yksi C Äänet puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Sitten meillä on tämä kolmas osa, Mandersin suullinen tarkistus, joka on hiljattain vasta tähän lisätty. Voitko lukea sen tuon meille? Uh, Tietysti puheenjohtaja. Koska itse asiassa me sovimme tästä vari, varjoesittelijöiden tapaamisessa, mutta se ei loppujen lopuksi päätynyt tänne luetteloon tämän vuoksi eilis iltana jälleen halusimme lisätä tämän. Kysymys on tästä kompromissitarkistuksesta. Siinä sanotaan, että euroalueen jäsenvaltiot ovat liittyneet yhteen sillä tavalla, että eläkevelvoitteiden toteuttamisella voi olla rajat ylittävä vaikutus. Meidän täytyy siis ottaa myös tämän eläke direktiivin rajat ylittävät vaikutukset huomioon. Kellään ei nähtävästi ole mitään tätä vastaan. Äänestämme tästä äänet puolesta vastaan. Äh, tarkistetaan. Eli käynnistämme koneellisen tarkistuksen tästä viimeisestä suullisesta osasta. Äänestys päättyy. No se hyväksyttiin joka tapauksessa. No niin, kortteja ei ole yhtään liikaa, että kai te äänestitte niin. No niin, hyväksytty. Sitten Nyt siirrymme tarkistukseen kuusi. Puolesta Tarkistus 6. Äänestys alkaa. Koneellinen äänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty 23.14. Tarkistus 8 Grekiltä. Äänestys alkaa. Ai, no ei sitten tarvita koneellista äänestystä, jos kaikki puoltavat. Eli Grekin tarkistus puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta. No tässä menee nyt äh, sanat sekaisin. No niin, koneellinen äänestys, tarkistus seitsemän. Äänestys päättyy. hylättyä. Tarkistus 9, Louis Grek. Puolesta, vastaan, hyväksytty. 10. Äänestys alkaa, koneellinen äänestys. Äänestys päättyy hyväksytty 23.15. Tarkistus 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 13 on vedetty takaisin. 14. Äänet puolesta. Vastaan. Tarkistetaan nyt varmuuden vuoksi. Tarkistus 14. Äänestys alkaa. Selkeästi hyväksytty. Tarkistus 15. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt sitten kompromissitarkistus kaksi Äänet puolesta vastaan hyväksytty. Jonka jälkeen siirrymme tarkistukseen 17 Turuselta. Äänestys alkaa. Tarkistus 17. Äänestys päättyy. Selkeästi hylätty. Tarkistus 20. Äänet puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 21. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 20 vastaan 18 puolesta. 22 Turuselta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 23. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 24. Ehkä koneellisesti 24. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kaksikymmentäviisi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 26. Äänestys alkaa. Ei, äänest, äänet puolesta vastaan selkeästi hyväksytty. Tarkistus 27. Lui. That I delete the word. Ehdotan, että poistetaan nämä sanat toisen ja kolmannen pilarin poista, mukanottamiselle ja lisätään sana and, ja sitten tässä sanotaan, että pyytää niitä jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä toimittaneet konkreettisia suunnitelmia, joissa on selvästi määrälliset ja ajallisesti määritellyt virstanpylvät ja tavoitteet siitä, millä tavalla voidaan vahvistaa eläkejärjestelmiä, ja käsitellä, niitä pyydetään käsittelemään kiireellisesti tätä asiaa, jotta kuluttajat tietävät, mistä tuleva eläke koostuu. En ole ihan vakuuttunut, tarvitsetko sinä tuota and-sanaa? Um, no kyllä me nyt varmasti tämän lingvistisesti saamme hoidettua. No niin, äänet äh, tällä tavalla suullisesti muutetun tarkistuksen puolesta ja vastaan hyväksytty. Kompromissi kolme. Puolesta vastaan hyväksytty jonka jälkeen siirrymme tarkistukseen 32. Äänestys alkaa. Uh, the vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 21.15. Kompromissi neljä 4 Äänet puolesta. Vastaan hyväksytty. Joten siirrymme tarkistukseen 36 Turuselta. Äänet puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 38 Mandersilta. Äänestys alkaa. 38. Äänestys alkaa Mandersin tarkistuksesta. Äänestys päättyy. Hyväksytty 21.15. Kompromissi viisi. Äänet puolesta vastaan. Selkeästi hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys. Koko lausunto. Äänestämme sitä koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja selkeästi hyväksytty 34 puolesta, kolme vastaan, yksi tyhjä. Onnittelut De Jongille. Ja toivon mukaan puolustatte kantojamme työllisyysvaliokunnassa ja odotamme innolla sitten kuulla raporttia teidän menestyksestänne. Pari minuutin tauko ja sitten jatkamme koordinaattoreiden kokouksen varttia vale 11. Ja seuraava kokous koko valiokunnalle on tiistaina ensimmäinen helmikuuta 9-18.30, jos kaikki menee hienosti, äänestämme eh, kuluttajasuojadirektiivistä. Eli tämä on seuraava valiokuntakokous. Kiitos, äänestys päättyy.